varsinaiseen esityslistaan eli äänestyksiin, jossa ensimmäisenä on seitsemän päätösasemaesityksestä, jotka koskevat Kuuban tilannetta. Ja nyt äänestämme kuuden poliittisen ryhmän yhteisestä päätöslauselmaesityksestä. Herra Göbbels haluaa puheenvuoron. Monsieur le, Monsieur le Puhemies, niin, haluaisin ottaa vielä muutaman minuutin, koska monet ö, kollegat ovat vielä hisseissä jumissa. Jollain, jollekin tuli hieno ajatus ö, pysäyttää ö, hissit tällä viikolla, kun olemme täällä ö, Strasburgissa, vaikka olisi ollut kolme viikkoa aikaa tehdä töitä hissien parissa. onorevole. Kyllä vaan, herra Goebbels. Kello jo yli 12. Olemme odottaneet viisi minuuttia ja uskoakseni voimme kuitenkin nyt käynnistää äänestykset. Tarkistus kaksi GUE-ryhmältä nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Aha, vielä hetkinen. Niin, itsekin pääsen mukaan äänestämään. Äänestys päättyy. Tarkistus hylättiin. Tarkistus kolme, niin ikään niin äänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 10 niin äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kohta 10 hyväksyttiin. Sitten tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt äänestämme koko esityksestä yhteisestä esityksestä nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Alajalla enemmistöllä yhteinen päätöslauselma tuli hyväksytyksi ja se tarkoittaa sitä, että muut yksittäiset päätöslauselmat äh, raukeavat. Onnittelut kaikille äh, tekstien laatimiseen osallistuneille. Seuraavaksi kaksi päätöslauselmaesitystä, jotka äh, liittyvät sijoittamiseen vähähiiliseen teknologiaan. Ja äänestämme nyt kolmen poliittisen ryhmän päätöslauselmaesityksestä tarkistus 14. Ei nimenhuutoäänestystä, eli puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan äänestyksen ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 4, nimenhuuto äänestyksen. Ei, tarkistus 10. Puhemies korjaa vielä. Tarkistus 4 on menossa ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus 4 hyväksyttiin. Kohta 14 ja erillinen äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 16, tarkistus 10, äänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 äänestyksenä seuraavana ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus 5 hylättiin. Sitten tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus 19 on hyväksytty. Seuraavana tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimenhuuto äänestyksenä nyt tarkistus 18 ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus 18 hylättiin. Seuraavana tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestyneet, äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten nimenhuuto äänestyksenä tarkistus 2 ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Kakkonen hylättiin. Tarkistus 13 puolesta. Pyydän teitä nostamaan kädet selkeästi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme, nimenhuuto äänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus kolme hyväksyttiin. Seuraavana koko esitys nimenhuuton äänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. laajalla enemmistöllä tämä äh, päätösosmaesitys tuli hyväksytyksi. Äh, onnittelut. Ja siirrymme. Jaha, joku pyytää puheenvuoroa? Ei. Esityslistan seuraavana kohtana viisi päätöslauselmaesitystä, jotka liittyvät äh, merkittäviin luonnonkatastrofeihin Madeiralla, ja Sintnia myrskyn seurauksia Euroopassa. Ja nyt viiden poliittisen ryhmän yhteinen esitys Kohta neljä, kaksi tarkistusta. Ensin kuusi, tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 nimenhuutoäänestyksenä niin ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus 10 hylättiin. 7. Tarkistus nimenhuuto niin nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus 7 hylättiin. Tarkistus 11 on vedetty pois ja äänestyksenä nyt tarkistus 8 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus kahdeksan hylättiin. Sitten nimenhuuto äänestyksenä tarkistus 12 ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus 12 hylättiin. Seuraavana tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, tarkistetaan tämä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Pahoittelen. Tein virheen. Ja sitten tarkistus yksi puolesta vastaa tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi niin äänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme niin äänestyksen ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No niin, minähän tässä nyt yritän kiirehtää asioita, kun kerran ulkonakin ei tule lunta, niin pääsisi pikaisesti täältä kotiin. No niin, tarkistus hylättiin. Ja sitten tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja nyt koko päätöslausumaesitys äänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Todella laajalla enemmistöllä tämä päätöslausumaesitys tuli hyväksytyksi. Kiitos. Muut ehdotukset raukeavat ja siirrymme äänestysselityksiin. Do la parola al collega. Annan puheenvuoron Miroslav Mikolasikille ensin minuutti. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, podľa archívov štátnej správy a dostupné... No, kollegat, eh, vuos, valtionarkiston mukaan